Buonasera. Questa nostra riunione avrebbe olisi ollut tietysti hyvä, että väkeä olisi ollut enemmänkin paikalla tänään, kun tämä nyt on viimeinen kokouksemme, tämän valiokunnan kokous, mutta riittävästi tällä väkeä onneksi kuitenkin on paikalla. Selvää on, että vaalikampanja on yksi syy poissaoloihin eikä tässä välttämättä esityslistallakaan suuria päätöksentekoa vaativia kysymyksiä ole. Koordinaattorit kokoontuivat. Se oli tässä viimeisessä esityslistalla, mutta ehkä lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, koska se omalla tavallaan vaikuttaa muihin kysymyksiin. Toivottaisiin, että 166 artikla huomioitaisiin esitetyn kirjeen nojalla. Sen kaikki ovat jo saaneet. Ja tämä on siis ensimmäinen kohta esityslistalla. Komissio kuitenkin katsoi, että, tai valiokunta katsoi, että ei otettaisi käsittelyn Kajasin ja Lepenin pyyntöä päätöslauselmaehdotukseksi, koska tässä pyydetään, että luovuttaisiin virallisista elimistä ja tämä siis vaatii mm, perussopimusmuutoksia ja tämän tyyppisiä kysymyksiä ei tässä vaiheessa ainakaan valiokuntamme voi ottaa tarkasteluun. Tämän lisäksi koordinaattorit katsoivat, että Martinin pyyntöä ei huomioitaisu, eli että laadittaisiin työasiakirja, joka käsittelee aihetta, jossa osa maasta jätettäisiin tai erotettaisiin ähm, muusta osasta. Sitä yksityiskohtaisemmin tästä asiasta ei ole tietoa, mutta valiokunta ei voi välillisestikään ottaa tarkasteluun tämän tyyppistä kysymystä. Ja yksimielisesti koordinaattorit katsoivat näin ollen, että tätä kysymystä ei tarkasteltaisi. Ja Brons ilmeisesti haluaa tähän liittyen käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, do I understand that... Kiitos, ymmärsinkö oikein, että tässä valiokunnassa ei voida koskaan käsitellä sellaisia asioita, jotka vaatisi perussopimuksen muuttamista. Mikäli muistan oikein, ei niinkään kauan sitten hän esitteli mietinnön, jossa ehdotettiin sitä, että olisi presidenttijärjestelmä pääministerijärjestelmän sijaan ja meitä pyydettiin tätä harkitsemaan. Ja mikäli haluaa järjestää, ja mielestäni onko sääntöjen vastaista, että käsitellään tällaista asiaa, joka vaatii perussopimuksen muuttamista. Duff. Edustaja Duff. Ilman mikrofonia. Ei, kyllähän me tietysti voimme keskustella sopimusmuutoksista tässä mm, valiokunnassa. Ja kyllä me keskustelemmekin. Sehän itse asiassa on koko valiokunnan olemassa on olon yksi tarkoituksista. Mutta Mutta jos näitä asioita aletaan vain, katsotaan yleisessä perustuslaillisessa kehitysmuodossa ja pyritään federalistiseen lähestymistapaan ja sitten valitaan sieltä täältä yksittäisiä asioita, ja näin lähestytään osittain vain näitä asioita, kun puhutaan toimielinten uudelleen järjestelystä, niin se on kyllä virhe. Minä olen täysin valmis nyt kun valmistelukunta taas tulevaisuudessa viiden vuoden päästä viimeistään haamottaa, niin olen ihan valmis käymään ihan sisältöön liittyviä keskusteluja siitä, mitä toimivaltuuksia talous- ja sosiaalikomitealla ja alueiden komitealla on. Mutta ihan kaikella kunnioituksella tämä ei ole oikea aika eikä oikea paikka aloittaa tämänkaltaista radikaalia keskustelua. On myös tärkeää, että kohtelemme unionin hallinnon tämänhetkisiä elimiä kunnioituksella. ehdottomasti ainakin alueiden komitean tapauksessa, jos nähdään, että tuleva unioni on pikemminkin kaupunkien liitto sen sijaan, että se olisi jäsenvaltioiden konfederaatio, niin meidän tulisi pyrkii miettimään tapoja, joiden avulla voitaisiin alueiden roolia parantaa EUn hallinnossa. Mutta kuten totesin aiemmin kaikilla kunnioituksella, tämä ei ole oikea paikka eikä aika tällaisen hoitoon. Yes, thank you, Chair. Yes, I'm rather inclined to Voin yhtyä sen, mitä tässä todettiin. Tietysti sopimusmuutoksestahan tässä on kyse ja työstyskysymyksistä myöskin ne kysymykset, jotka liittyvät sopimusmuutoksiin. Mutta jos tämä kysymys esiin tullaan nostamaan näissä kahdessa elimessä tulevaisuudessa, niin tärkeää on, että keskustelua käydään laajemmalla rintamalla. Tarkastellaan unionin luonnetta, sen merkitystä, miten se toimii Mielestäni tämä ei ole sopiva aika ja paikka tällaista keskustelua käydä. Ja sitten kun keskusteluun ryhdytään, niin varmasti puhutaan seuraavasta parlamenttikaudesta. Menettelyt, joita tässä on esitetty, eivät ole mielestäni paras alku tämän tyyppisille keskusteluille. Eli ehkä ei kannata nyt asiaa tarkastella, vaan sitten seuraavalla mandaattikaudella vasta. If I just Might ask a quick... Jos voisin kysyä selventävän kysymyksen kollega Duffilta ensimmäisessä lauseessa, näytti siltä, että keskustelu perussopimuksen muutoksista on asiallista, mikäli Eurooppaa liikutetaan liittovaltiosuuntaan, mutta mikäli liikutetaan vastakkaiseen suuntaan, niin tällaista keskustelua ei voi käydä. Kenties ymmärsin väärin, olen paha ihminen, jos näin tein. Pahoittelut. Uh, no, I mean, I, I was uh, teasing you, oh, Mr. Minä kiusasin sinua, hyvä kollega. Liittovaltiorakenteessa toimivalta voi liikkua niin ylös kuin alaspäin. Va bene, possiamo... Ah, va bene, prego allora. olkaa hyvä siellä. Ja, thank you, thank you for... Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minä olen Philip Price, yksi näistä päätöslauselmien kirjoittajista, joista nyt puhutaan. Ja ihan näin ikään kuin sattumalta sain kuulla siitä, että se oli täällä esityslistalla tässä kokouksessa. Minä olen luonnollisesti sitä mieltä, että siitä asiasta käytäisiin keskustelua, siis näistä kahdesta päätöslauselmassa, ja se ei mitenkään liity kysymykseen siitä, että Ollaanko euroskeptisiä tai kriittisiä tai eurofederalisteja liittovaltiokannalla? Ei se liity tähän asiaan mitenkään. Minun mielestäni kyllähän näitä asioita nyt pitäisi voida arvioida siitä huolimatta. Erilaiset virastot ja toimielimet Euroopan unionissa äh, ovat olemassa ja niistä on esitetty päätöslauselmia kollegani ja minä olemme nämä esittäneet ja kaksi niistä ovat sellaisia, joita mahdollisesti täällä käsitellään, mutta jokaisen edun mukaista on riippumatta siitä, millainen tilanne on kyseessä, ja käydä näistä asioista keskustelua, arvioida sitä, millä tavalla nämä elimet toimivat. Ja tässä kysymys on nimenomaisesti talous- ja sosiaalikomiteasta ja alueiden komiteasta. Ja jos me nyt sitten esimerkiksi puhutaan vain alueiden komiteasta, niin minun mielestäni on aika outoa, että, että se on tällainen Euroopan parlamentin minikopio. Ja siellä alueet sitten ovat jakautuneet poliittisiin puolueisiin ja niillä on erilaisia tehtäviä, henkilökunta ja ne matkustelevat ulkomaille. Täytyykö kaikkea tuota todellakin tehdä? Mikä vaikutus on alueiden komitean työllä, esimerkiksi Euroopan parlamentin jäseniin? Täytyy kyllä sanoa, että olen muutaman kerran katsoa niitä lausuntoja, joita tulee tuolta alueiden komiteassa, komiteasta. Ja täytyy sanoa kyllä, että joka kerta kun sitä katson, niin se on ihan sitä päällekkäistä samaa työtä, mitä täällä tehdään. Ihan samat näkemykset toistellaan siellä – ja että se lisäarvo, jota tällä luodaan Euroopan parlamentille, mutta myös Euroopan, Euroopan neuvostolle, on erittäin rajallinen. Ja tästä syystä nimenomaisesti meidän pitäisi käydä keskustelua näistä asioista. Onko se edelleen relevantti, onko se edelleen hyödyllinen, onko se olemassa vielä sitä tarkoitusta varten, mitä varten se ylipäätään perustettiin. Onko se koko EUn intressien mukaista. Sitä pitäisi kyllä kriittisesti arvioida. Pitäisi katsoa sitä lisäarvoa, jota esimerkiksi alueiden komitea meille tarjoaa. kollega Duff. Duff, olkaa hyvä. Uh, uh, Mr. Kleiss, I'm, I'm... Kollega Kleiss, minä en suinkaan ehdota, etteikö näiden kahden komitean tulevaisuudesta voisi keskustella. Ensimmäinen työpaikkani niin EU-ssa tai ESessä, kuten silloin kutsuttiin, oli se, että minä tein lausunnon talous- ja sosiaalikomitealle vuonna 1974 sen tulevaisuuden tarkoituksesta – me emme silloin päässeet asiasta yhteisymmärrykseen ja uskon, että tästä asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen nytkään. Mutta tässä teidän ehdotuksessa ehdotetaan, että molemmat komiteat lakkautetaan, eikä sitä, että, että käytäisiin pohdiskeleva keskustelu siitä, kuinka unionin kokonaishallintojärjestelmää voitaisiin muuttaa. Eikä tässä teidän ehdotuksessa odota käsitellä ollenkaan sidosryhmien kuulemista koordinaattorien kokouksessa. Näkemys oli se, että puhemiehistö ei hyväksyisi tässä vaiheessa vaalikautta tämän asian kanssa etenemistä. Ja, ja siksi koetaan, että tämän asian pitäisi levätä aina syksyn saakka. Yes, thank you, Chair. Just follow on this line of argument. Niin, tässä tietysti on kyse siitä, että tarkistettaisiin eh, näiden kahden komitean eh, tilannetta, mutta ehkä eh, olisi katsottava, miten nämä asiat otetaan tarkasteluun ja miksi sitten nyt on kiinnitetty huomiota nimenomaan näihin kahteen elimen eikä mahdollisiin muihin itse en oikein ymmärrä, miksi juuri nämä kaksi on nyt haluttu esiin nostaa. Ja tärkeää olisi asiasta keskustella, ei lähteä liikkeelle siitä, että lakkautetaan, vaan niin kuin jo aikaisemmin totesin, tulisi katsoa, miten nämä elimet toimivat, mikä on niiden tehtävä. Ja kyllä, tässä kommenttia tarvittaisiin, jos haluata, halutaan asiaa huolella tarkastella. Ei se ole tämän valiokunnan alainen asia. Thank you, Chairman. I think this is a... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minusta tämä on oikein hyvä tilanne huomauttaa, että viimeiset 15 minuuttia on mennyt nyt keskusteluun aiheesta, josta ei pitänyt keskustella ollenkaan. Minä heitän uuden haasteen kehään AFKO-valiokunnalle. Tässä on Liz Buckle. Kuten näette, Lizillä ei ole juurikaan käsivarsia. Hän syntyi näin, koska hänen äitinsä käytti raskauden aikana lääkettä, jonka nimi oli talidomidi, sitä valmisti Grenatol-niminen saksalainen yritys. Ja nyt nähdään yhä enemmän ongelmia. Kaikki ne, jotka kärsivät tästä sairaudesta, ovat nyt noin 50-vuotiaita ja he kärsivät vanhuuden ongelmista etuajassa. Se merkitsee sitä, että he tarvitsevat enemmän hoitoa, enemmän rahaa. Ja minä uskon, että Saksan yrityksen Grenatolin pitäisi hoitaa velvollisuutensa tässä suhteessa ja todella Saksan hallituksen myös joka kantaa yleisvastuun asiasta. Vastuu ei ole mikään valtava. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 30 senttiä vuodessa per Saksan veronmaksaja 50 senttiin asti, jotta halutaan kattaa kaikki muut Euroopan unionissa, jotka kärsivät tästä. Toivon, että sallitte, hyvä puheenjohtaja, että täällä voidaan jakaa hieman lehtisiä tästä aiheesta. Ma su quest'ultimo intervento io eh, mitä tulee tähän viimeisen puheenvuoron, voin yhtyä siihen, mitä totesitte, mutta tämä asia ei ole esityslistalla eikä välttämättä kuulu tähän valiokuntamme työskentelykenttään muutenkaan, mutta tietysti jossain muussa yhteydessä asia voidaan ottaa esille. Minusta puheenjohtaja, se on haaste Euroopan unionille. Jos se ei onnistu tällaisia asioita hoitamaan, niin mitä järkeä tuossa lipussa teidän selkänne takana on? Mitä järkeä siinä on? Ma credo che questo sia un problema anche dei singoli stati. Tämä on varmasti yksittäisten valtioidenkin ongelma, erityisesti niiden ongelma ja sitten eurooppalainen ongelma. Ei muuta kuin lämpimät terveiset tälle rouvalle. Toivottavasti kotimaassa niin nämä ongelmat onnistutaan ratkaisemaan ja ehkä jossain vaiheessa myös EU-tasolla niihin voidaan puuttua mutta ehkäpä nyt sitten palaamme tähän päätöslauselmaesityksen lakkauttamiseen liittyen. Puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, cijeneći prethodne doprinose. Hyvä puheenjohtaja. Pidän hyvinä tähän asti käytettyjä puheenvuoroja ja haluaisin itse hieman vielä täydentää. Olen ilman muuta sitä mieltä, että tässä valiokunnassa hyvinkin voidaan tehdä päätöksiä siitä, tai tarkastella sitä, miten unionin muut elimet toimivat. Ja näin ollen voi mahdollista ajatella, että tarkastellaan ETSK ja alueiden komiteankin tilannetta ja asemaa. Toisaalta kannattaa miettiä myöskin sitä, milloin konkreettisesti näihin kysymyksiin voidaan tarttua. Ehkä ei kuitenkaan tänään. Ja tässä tarkasteltiinkin jo sitä, miksi nostettiin esiin juuri nämä kaksi elintä. En tiedä, ehkä tämän asian tarkastelu voidaan siirtää syksyyn. Ja toteaisin vielä, että meillä on täällä myöskin vieraita, nuoria vieraita Kroatiasta. Ja he ovat kovin kiinnostuneita siitä, kuinka ja mitä täällä valiokunnassa käsitellään. Toivottavasti nyt heille ei synny epämääräinen kuva siitä, miten täällä toimitaan. Eli hyvä olisi, jos voitaisiin siirtyä tarkastelemaan esityslistaa. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ihan lyhyesti puutun siihen, mitä tässä sanottiin eh, arvoisen kollegoiden toimesta. Eihän se sen takia ole, että lähtökohta minulla on se, että nämä kaksi toimielintä pitäisi ottaa pois käytöstä, vaan nimenomaan meidän pitäisi käydä keskustelua niiden toiminnasta. Minun lähtökohtani on kielteinen, se on todellakin sitä. Minä kyseenalaistan hyvin voimakkaasti näiden toimielinten järkevyyden. Mutta jos minulle kyetään näyttämään, jos voidaan perustella sitä, että nämä mm, toimielimet ovat järkeviä, niin tietysti olen aina valmis näitä perusteluita kuulemaan. Ja se ehdotuksenikin on se, eli tästä nimenomaan päästään tähän valoon. Kyllähän meidän täytyy kyetä käymään keskustelua näistä asioista. Minusta on hieman harmi, että kaiken maailman prosesseja voidaan sitten hyödyntää. Meidän täytyy mennä ihan valmistelukuntaan asti, jotta voidaan keskustella näistä. Ja kyllähän me parlamenttina vallan mainiosti voimme ottaa kantaa siihen, millä tavalla toiset toimielimet tai vaikkapa virastot tai mikä hyvänsä Euroopan unionissa toimii. Kuitenkin koordinaattorit ehdottivat, että ei otettaisi käsittelyyn näitä kahta päätöslauselmaehdotusta, eikä siksi, että sisällöllisesti vastustettaisiin niin kuin tässä jo koordinaattorin kokouksessa totesin, nämä ovat ihan perusteltuja ehdotuksia, vakavasti otettavia sellaisia. Eli niin kuin on jo antiikissa todettu, ei kannata monimutkaisia rakenteita esittää, jos eivät ne lisäarvoa tuo, mutta tämä on sellainen asia, jota tänään täällä ei voi tarkasteluun ottaa, koska vakavasti otettavaa keskustelua ei voi tänään käydä täällä. Ehkäpä eh, voidaan ajatella, että seuraavalla kerralla, eh, uudella eh, kaudella parlamentti voisi ottaa tämän asian tarkastelu, vaikka selvää on, että perussopimuksia ei voi tällä tavalla lähteä muuttamaan. Ja jos kaikille käy, voitaisiin ehkä ajatella, että temaattisesti tarkasteltaisiin EUn tulevaisuutta eh, myöhemmässä vaiheessa. Ja ehkäpä sitten tämän keskustelun pohjalta voitaisiin tämäkin aiheuttaa lähempään tarkasteluun. Mutta emme kuitenkaan tänään voi mitään syvällisempää keskustelua tästä aiheesta käydä. Sitten muihin tiedotuskysymyksiin. Valitsen ryhmien työt, tärkeä asia, kuten varmasti kaikki teistä muistavat. Konsolidoitu teksti eurooppalaisen puolueen perustamiseen liittyen saatiin 18.3. Eh, hyväksyttyä ja parhaillaan juristilingvistit tarkastelevat ja hiovat tätä tekstiä ja siinä nimenomaan huomioidaan parlamentin ja neuvoston kanta. Tämä tarkistusvaihe vie oman aikansa ja todennäköisesti toukokuun alkupuoliskolla käsittely saadaan valmiiksi. Mitä sitten sen jälkeen tapahtuu? Jos joitain muutoksia tehdään, sisällöllisiä muutoksia, niin se vaatii sen, että valiokunta ottaa asian uudelleen tarkasteluun. Tällöin valiokunnan tulee esittää mietintö täysistunnolle. Kuitenkaan tällä vaalikaudella enää tätä kaikkea ei ehdittäisi tehdä, mutta tämä vain siinä tapauksessa, että lingvistijuristit esittäisivät sisällöllisiä korjauksia, eivät siis pelkkiä kielellisiä tai muotoseikkoihin liittyviä korjauksia. Mutta jos tähän jatkotarkasteluun mennään, niin on selvää, että sitä ehditä enää tällä vaalikaudella hoitaa. Ja jos tähän nyt sitten päädyttäisiin, eli jos varsinaisia sisällöllisiä muutosehdotuksia tehdään juristilinguistien toidesta, voidaan ajatella esimerkiksi kirjallista menettelyä, jotta sitten seuraava parlamentti voisi ottaa tämän asian käsittelyyn heti ensimmäisessä kokouksessaan, eli että asian käsittely ei näin lykkääntyisi. Jos kaikille käy, niin voidaan sopia, että näin menetellään. Ja sitten temaattinen yksikkö on pyytänyt, että ensi syyskuussa se voisi järjestää seminaarin, jossa tarkastellaan Euroopan tulevia haasteita, jotka odottavat ja kohtavat myöskin perustuslaillisiin kysymyksiin liittyen Euroopan parlamenttia. Tähän mukaan tulisivat myöskin jurivaliokunta ja naisasioiden valiokunta. Ja sieltä on mahdollistettu se, että temaattinen voisi tämän tyyppisen seminaarin järjestää. Ja meitä on pyydetty valmistelemaan seminaari tulevaisuuden haasteisiin liittyen itse katsoisin, että tässä on monenlaisia elementtejä, jotka vielä jatkokäsittelyä tarvitsevat, kuten kysymys, joka tässä juuri esiin nousi, ja ehkäpä kannattaisi ottaa tämä ehdotus vastaan. Ja jos kaikille käy, niin eikä kukaan näytä vastustavan, eli voidaan katsoa, että tämä tehtävä voidaan antaa eteenpäin. Ja ensi torstaina kello 9-12.30 pidetään julkinen kuulemistilaisuus kansalaisaloitteesta, 11 artiklan mukaisesta aloitteesta. Eli riittävä määrä nimiä on saatu tämän ehdotuksen taakse ja myöskin jäsenmaita on riittävä määrä mukana. Ja näin julkinen kuuleminen järjestetään. Ja jurivaliokunta ja myöskin teollisuusvaliokunta ja tutkimuksen kehityksen valiokunta ja vetomusvaliokunta ovat tässä varsinaisesti eh, keskeisesti mukana, mutta kaikki valiokunnat saavan kutsun ja AFKO-valiokunta erityisen kutsun osallistua tähän kuulemistilaisuuteen. Nimenomaan siksi, että tässä valiokunnassa on hyväksytty ja tarkasteltu tätä uutta eh, instituutiota ja on myöskin esitetty muutoksia asetukseen. Ja tärkeää olisi analysoida myöskin hieman eh, käytettyä metodologiaa. Ja hyvä olisi, jos valiokunnastamme jäseniä tähän kuulemistilaisuuteen pääsisi osallistumaan. Se olisi todellakin toivottavaa ensi torstaina 9.12.30 siis. Capito. Chi mi viene a Ah, sì. <laughs> Siinä no, on c'era una cosa che ho Yksi asia meinasi unohtua. Paikalla on varmasti paljon väkeä, koska julkisesta kuulemistilaisuudesta on kyse. Ja olisi hyvä, että huomiseen kello 16 mennessä mm, ilmoittaisitte sihteeristölle, jos aiotte osallistua torstaisen, ensi viikon torstaisen tilaisuuteen. Nyt sitten ehdottaisin, että siirrymme tarkastelemaan kohtaa viisi esityslistalla 10.11. helmikuuta ja 10. maaliskuuta pidetyt kokoukset, niiden pöytäkirjojen hyväksyminen. Jos kukaan ei vastusta, voidaan katsoa pöytäkirjat hyväksytyiksi. Ja seuraava kysymys, josta on päätöksiä tehtävä artiklojen, työjärjestyksen artiklojen 166 ja 195 tulkinta. Jokunen aika sitten työjärjestystä muutettiin. Loppuäänestys mietinnöistä, erityyppistä mietinnöistä puhuttaessa täysistunto, äänestys tai valiokuntaäänestys on toteutettava eh, nimenhuuto äänestystä käyttämällä. Regner VT puheenjohtajana toivoi nyt, että katsottaisiin, olisiko järkevää ajatella lausuntoa, eh, jossa tuotaisiin esiin se, että olisi mahdollista muutakin äänestystapaa täyttää silloin, käyttää silloin, kun koskemattomuuskysymyksistä äänestetään. Silloinhan päätetään yksittäistä henkilöä koskevista kysymyksistä ja henkilönimitykset niistä äänestetään myöskin salaista äänestystä käyttäen. Ja sitten kun määritellään se, miten toimitaan henkilön koskemattomuuden suhteen, keskusteluaiheesta käydään suljetuin ovin, myöskin äänestys suljetuin ovin, eli hieman poikkeuksellisesta menettelystä on kyse, mutta voidaan myöskin ajatella mm, tai sitä, että vaikutukset saattavat sitten liittyä siihen, miten kukin on äänestyksessä käyttäytynyt. Eli tässä on huomioitava se, mitä artikla 7 sanoo tämän tyyppisistä äänestyksistä. Eli että tällöin äänestyskäyttäytymistä ei tarvitse muiden tietää. Ja niinpä ajateltiin, että koskemattomuuskysymyksistä äänestettäessä ja äänestettäisiin lippuäänestyksellä eikä siis nimenhuutoäänestyksellä. Ja tämä on siis aihe, josta nyt olisi hyvä keskustelua käydä. Ja jos tarpeelliseksi katsotte, voidaan aiheesta jonkinlainen lausunto laatia, tai siitä on teksti jo pohjalla olemassa, ja luen sen tässä nyt teille. äänestysartiklojen mukaan eh, kuusi artiklat, kolme, kuusi ja kahdeksan artiklat eivät päde silloin, kun eh, puhutaan kysymyksistä, jotka koskevat eh, jäsenen koskemattomuutta. Ja nyt toivoisin tähän kommentteja. Voidaan käydä aiheesta keskustelua. Brons, olkaa hyvä. Dealing with... Mm kun käsitellään edustajan koskemattomuutta, niin valiokunnassa käsitellään tätä asiaa ja sitten äänestetään, mutta kun kyseessä on parlamentti kokonaisuudessaan, niin tämä parlamentti ei osallistu tähän keskusteluun ja minusta näyttää siltä, että äänestys ilman yleiskeskustelua on täysin tarpeeton – jopa perversi tapahtuma. Parlamentti ei saa osallistua päätöksenteon päätöksentekoon, niin silloin pitäisi äänestää, tai mikäli parlamentti saa äänestää, niin silloin pitäisi käydä jonkinnäköinen keskustelu, että nämä argumentit voidaan käydä. Sillä muuten ihmiset äänestävät ennakkoluulojen perusteella enemmän kuin tietojen perusteella. Uh, chairman, the, I, I agree. Hyvä puheenjohtaja. Katsoisin, että eh, kannattaa päättää sitä asiasta, miten tämä tulkinta-asia hoidetaan työjärjestyksen osalta. Toisaalta koskemattomuuspäätökset eivät ole varsinaisesti sisällöllisiä kysymyksiä, eli tällöin ei tehdä päätöstä siitä, onko henkilö syyllinen vai syytön. vaan ainoastaan täysistunnossa hyväksytään valiokunnan päätös, joka liittyy siihen, voiko liittyy siihen, miten viranomaiset jäsenmaissa ovat toimineet ja katsomme tai toteamme vain sen, että seuraamme asioiden käsittelyä ja sen käsittelyn jatkamista, eli pitkälti teknisestä menettelystä tällöin on kyse. Tietysti on huolella tarkasteltava sitä, miten halutaan menetellä voidaanko ajatella, että poikettaisiin jollain tavalla normaalisäännöistä, joka siis tarkoittaa sitä, että kaikkien mietityjen osalta loppuäänestyt äm, täysistunnossa ovat nimenhuutoäänestyksiä. Mutta voin kyllä hyväksyä sen, että silloin kun puhutaan erityisesti tietyistä äh, kansallisuuksista, äänestykset koskemattomuuteen liittyen ovat varsin herkkäluontoinen asia ja pragmaattista ratkaisua tähän tarvitaan. Ja näin ollen voin hyväksyä sen sanamuodon, joka tähän on muotoiltu. Puhemiehen, puhemiehelle lähetettävän esityksen. mutta kun ajatellaan tulevaisuuden valmistelukuntaa, niin koko parlamentin sen näissä erityisoikeus ja koskemattomuuskysymyksissä mm, on otettava esille. Ja on katsottava, miten mahdollisesti on uudistettava vuoden 1965 pöytäkirjaa. Bene, non vedo altri. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. kukaan ei näytä vastustavan, eli lähdetään tästä liikkeelle, näin tämä tulkinta on hyväksytty ja sisällönhän jo luin ja tämän pohjainen kirje lähtee siis eteenpäin, näin voidaan katsoa, että yksimielisesti näin on päätetty. Näin onkin saatu esityslista läpi käytyä. Nämä viisi vuotta, jotka olen toiminut tässä valiokunnassa, ovat olleet varsin mielenkiintoisia. Tämä varsin mielenkiintoinen valiokunta. Varsinaista lainsäädännöllistä päätösvaltaa meillä ei kovinkaan paljon ole, mutta meillä on kuitenkin ehm, sellainen tehtävä alue, että voimme ehm, käydä mielenkiintoista keskustelua eri asioista. Ja valiokunta on erilaisissa juridissa valmistelutöissä ollut mukana ja on ollut ilo tehdä yhteistyötä kanssanne. Ja kaikille niille, jotka toivovat tulleensa uudelleen valituiksi tänne, toivon onnea menestystä ja kaikkia haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä. Ja tervehdin myöskin kroatialaisia nuoria, jotka istutte siellä salin perällä. Kroatiahan viimeisenä liittyi Euroopan unioniin, mutta maantieteellisesti tarkastellen äh, kyseessä on myöskin viimeisin äh, sodan kokemaan joutunut maa EU:ssa. No, ehkä tätä laajentumista ei olisi ollut mahdollisuus toteuttaa ilman sotaa. EU on syntynyt eh, mahdollistaakseen rauhan. Se on suuri tehtävä ja suuri tehtävä on nyt näillä nuorilla myöskin, kun olette toivottavasti mukana tässä hankkeessa, joka vielä ei ole päättynyt. Uh, Puheenjohtaja. Koordinaattorin vanhempana tässä valiokunnassa haluaisin kiittää teitä puheenjohtajuudestanne viimeisen viiden vuoden ajalta. Olette aina osoittanut kokemuksenne, joka on aivan poikkeuksellinen näissä kysymyksissä, ja teidän innokkuutanne parantaa EU-hallintoamme on todella vaikuttavaa ja kiitettävää. Tietysti emme aina ole olleet samaa mieltä keskenämme, mutta olemme kuitenkin aina tulleet toimeen ja siitä syystä haluaisin kiittää teitä ja teidän henkilökuntaanne lämpimästi tästä erittäin rikastuttavasta kokemuksesta. Kiitoksia. Grazie, Shepli. Kiitokset, I'm the deputy, do I... Eh, Minä olen, taidan olla toiseksi vanhin koordinaattoreiden joukosta. Minä haluan myös kiittää teitä. Nämä ovat olleet hyvin helmälliset viisi vuotta. Me olemme saavuttaneet paljon. Tämä on harvinainen valiokunta. Me tulemme hyvin, melko hyvin toimeen. Me emme heittele toisiamme. Räjähteillä me toimimme järkevällä tavalla. Puheenjohtaja toimii hienolla tavalla ja minä haluan kiittää teitä kaikkien puolesta, myös heitä, jotka ovat olleet täällä tänään. Niin, eh, herra Duff, eh, asiantuntija Euroopan kysymyksissä aina hyvin tarkkana, eli kiitokset ja kiitokset ilman muuta myöskin sihteeristöllemme ilman heidän tukeaan emme olisi pystyneet hyvin ja hyödyllisesti töitämme hoitamaan. Niin lämpimät kiitokset teille. Kokous on päättynyt näkemisiin ja nyt sitten ihan sanon varsinaisessa merkityksessä. Näkemiin.